hän on liittynyt ALTER-ryhmään. Kansainvälisen kaupan valiokunta on hyväksynyt korjauksen Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin. Työjärjestyksen artiklan 216 kohta 4 mukaisesti tämä korjaus katsotaan hyväksytyksi, ellei 48 tunnin sisällä jokin puolueen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä allekirjoita vastustamansa asia. Tämä korjaus julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjan yhteydessä ja edelleen jatkamme puhemiehen jännittäviä ilmoituksia. Työjärjestyksen säännön 87a6 mukaisesti puheenjohtajakokous on ilmoittanut, että kukaan ei vastusta kahta suositusta. Kyseessä ovat